Euh, chers collègues, euh, merci de votre présence. Je propose que nous commencions. No niin, ehdotan, että aloitamme työmme, vaikka moni kollega on ilmoittanut, ettei pääse tänä aamuna paikalle. Aloitetaan antamalla puheenvuoro edustaja Kölmölille, joka on esittelijämme kahdessa asiassa, kahdessa merkittävässä asiassa jota tällä hetkellä käsitellään Libessä. EU-tietojärjestelmien välinen yhteistoimivuus, poliisiyhteistyö, oikeudellinen yhteistyö, turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat, kuten myöskin rajat- ja viisumipolitiikka, nämä kaksi asiaa kuuluvat yhteen, vaikka yksi käsittelee rajoja ja viisumipolitiikkaa ja toinen sitten taas poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä. Näin annan, annan välittömästi puheenvuoron edustaja Kölmöillä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Todellakin te sanoitte tämän kaikkein tärkeimmän. <laughs> Voisinkin saman tien lopettaa tämän tähän. Mutta ehkäpä nyt kerron muutamia yksityiskohtia vielä kollegoille. Tässä on todellakin kysymys siitä, että yhtäältä uudenaikaistetaan IT-järjestelmiä sekä täydennetään. Ja jokainen, joka hieman tietää näistä asioista, tietää, että käynnistetään IT-projekti jossain jostakin, kun jollain on joku kohtuullisen hyvä ajatus, ja sitten kehitellään ratkaisuja jollekin tietylle sektorille, ja sitten jollain toisella sektorilla on jotain muita haasteita tai vaatimuksia, ja sitten sitä kehitellään. Eli tässä tulee tällaisia yksittäisiä saarekkeita, eli periaatteessa hyviä projekteja, mutta ne eivät äh, ole kuitenkaan äh, yhteen toimivia. Eli tästä tulee, me tarvitsemme tällaisen tavallaan yhdyskohdan niin, että nämä yksittäiset ratkaisut voidaan yhdistää. Ja kun on kysymys henkilötiedoista, niin silloinhan on tämä erityishaaste, että henkilötiedot äh, täytyy varastoida turvallisella tavalla ja että niiden parissa täytyy toimia hyvin järkevällä tavalla ja että tavallaan tämän turvatason täytyy olla hyvin korkea. Ja sen, tätä taustaa vasten komissio on tehnyt ehdotuksen, että näistä eri IT-järjestelmistä koottaisin tällainen yksi yhtenäinen, yhteinen järjestelmä, joka kuitenkin oikeudellisesti olisi erillään niin, että tietoturva voitaisiin pitää mahdollisimman korkeana niin, että ei ole niin, että meillä on hyvin paljon tietoja tavallaan eri paikoissa, vaan ne kerättäisiin yhteen. Tämä olisi kustannus- ja turvallisuusteknisesti kaikkein optimaalisinta. Eli meillä olisi kaikki ne tiedot, jotka tietosuojan puitteissa. Ja tältä osin komission ehdotus menee oikeaan suuntaan. Meillä on tässä vielä hyvin korkea tietoturva ja tiedot on, ovat erotettu toisistaan, mutta sitten meillä on tällaisia liittymäkohtia, jossa nämä kannat tavallaan yhdistyvät niin, että niitä voidaan käytännössä, käytännöllisellä tavalla käyttää. Ja tämä EUn IT-arkkitehtuuri voitaisiin tällä tavalla paremmin yhteen tehdä yhteen toimivaksi. Ja tätä toimivuutta halutaan eri aloilla. Tässä on kysymys ennen kaikkea Schengenin informaatiojärjestelmästä, Eurodakista, viisumijärjestelmästä ja sen lisäksi kolmesta uudesta järjestelmästä. Tämä äh, matkustustietojärjestelmä EES ja sitten äh, ETIAS ja Euroopan rikosrekisteri järjestelmä kolmansien maiden kansalaisille, ECRIS. Ja jotta tämä kaikki voitaisiin, tätä voitaisiin hyödyntää, niin halutaan tällainen eurooppalainen portaali ja sitten henkilöllisyystieto kanta ja sen lisäksi myös tällainen rinnakkaishenkilöllisyyden tunnistin, jotta voitaisiin estää, että ihmiset, joilla on erilaisia aliasnimiä tai vääriä nimiä, että ne niitä on täällä tietokannassa, mutta että turvallisuushenkilöstö kykenee löytämään heidät. Ja sitten on fiksuja ihmisiä, jotka tai ovelia ihmisiä, jotka ovat äh, sitten kehitelleet äh, näitä järjestelmiä. Ja se täytyy ottaa huomioon. Tässä on kysymys teknisistä yksityiskohdista, jota minä en ainakaan ihan täysin ymmärrä. Mutta nämä asiat äh, eivät vain kuulosta loogisilta, vaan olen vakuuttunut, että ne ovat loogisia. No tietosuojasta, turvasta tässä jo puhuinkin, ei sen enempää ehkä. Kysymys on siis siitä, että sekä eu tasolla Interpolin tietokanta ja Europolin tietokannat voidaan yhdistää. Ja kaikki, mitä on kansallisesti kerätty, voidaan ottaa sitten tavallaan mukaan tähän yhteen toimivuuteen. Konkreettisesti tämä merkitsee meidän budjetillemme sitä, että nämä neljä yhteentoimivuuskompetenttia komponenttia ja tämä keskuskanta täytyy koota ja tehdä toimivaksi. Ja sen vuoksi täytyy myös turvata jo olemassa olevat kannat ja luonnollisesti täytyy myös kouluttaa henkilökuntaa 2019-2027 on arvioitu 424,7 miljoonaa euroa kustannuksia, eli noin 50 miljoonaa euroa vuosittain. Ja tämä on ihan kohtuullista. Kustannukset jakautuvat niin, että 225 EU-liisaa varten – ja sitten 136,3 miljoonaa euroa muutoksille jäsenvaltioissa, 49 miljoonaa Europolille heidän tietojärjestelmien päivittämiseensä, 5 miljoonaa euroa Frontex-virastolle, 2 miljoonaa Sepolille jatkokoulutukseen ja niukat 8 miljoonaa muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastolle. Eli kaiken kaikkiaan tämä 424 miljoonaa euroa. Ja sitten kun katsotaan EU-lisä, joka on tämä kaikkein suurin budjettikohta, 225 miljoonaa, jos katsotaan sitä, niin siinä on noin 68 miljoonaa on ohjelmien kehittämiselle ja maahanmuuton keräämiselle ja yksi osa ja sitten 19 miljoonaa ECRISin uuden aikaistamiseen ja päivittämiseen. Eli tämä on taloudellisesti suuri projekti, mutta olen vakuuttunut siitä, että tämä investointi on hyvä investointi. Tämä on investointi, joka parantaa huomattavasti turvallisuutta Euroopassa ja samalla parantaa myös tietosuojatasoa. Joten olen ihan vakuuttunut siitä, että me teemme tässä nimenomaan sitä, mitä EUn kansalaiset meiltä odottavat. Nimittäin se, että turvallisuussektori saa ne varat, mitä he tarvitsevat, että he voivat toimia hyvällä tavalla. Erityisen sitten tässä vaaditaan se, että komissio ja kaikki virastot, jotka nyt äh, lähtevät tätä täytäntöönpanemaan, että he toimisivat mahdollisimman kustannustehokkaasti, joka merkitsee sitä, että nämä, meidän täytyy luottaa tähän kustannusarvioon. Ei saa käydä niin, että kun projekti on käynnissä yhtäkkiä todetaankin, että nämä suunnitellut varat eivät riitäkään. Hyvin tärkeää on myös se, että kustannusten täytyy olla hyvin avoimia ja seurattavia. Me puhumme tässä nyt hyvin teknisistä yksityiskohdista ja jos ei nyt ole IT-insinööri, niin täytyy vain uskoa siihen, mitä ammattilaiset sanovat. Mutta kuitenkin täytyy varmistaa se, että projektien menopuolella kaikissa hankinnoissa on tarpeeksi näitä tarjouksia, joita voidaan verrata, niin että saadaan tarpeeksi katetta näille budjettivaroille. Budjettivaliokuntana minä suositt valiokunnalle minä suosittelisin tämän, näiden varojen myöntämisen hyväksymistä. Kiitoksia edustaja Kölmel. Ja näin annan nyt puheenvuoron varjoesittelijälle ryhmästämme EPPstä, edustaja Fernandes joka korvaa Lamassuurin, joka ei päässyt paikalle. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Yritän korvata kollega Lamassuurin, mutta en ole kuitenkaan tehtävän ihan tasalla, vaikka yritänkin kovasti. Edustaja Lamassuur on esittänyt pahoittelunsa siitä, että ei päässyt tänne paikan päälle ja kiittää tehnyt työn laadusta esittelijää. Ja tässä kysymyksessä Lamassuur on sitä mieltä, että tämä on äärimmäisen kiireinen ja tärkeä asia Euroopan unionin turvallisuuden ja sen rajojen valvonnan, kuten myöskin maahanmuuton kannalta. Kuten esittelijäkin varjoesittelijällä Massour suhtautuu erittäin myönteisesti Euroopan komission ehdotuksiin. Kun katsotaan näitä määriä, joita on ehdotettu hän on sitä mieltä, että ne vaikuttavat aika pieniltä verrattuna niihin tuloksiin, joita niillä odotetaan saatavan aikaiseksi. Budjettiviranomaiselle täytyy tiedottaa kehityksestä ja uusien työkalujen toiminnasta. Kiitoksia. Kiitoksia ja näin puheenvuoron saa Gardia Zabal, joka on täällä äh, Zapatelin puolesta, joka ei päässyt paikalle. Kiitos puheenjohtaja. Näyttää siltä, että täällä on kaikki, ovat kaikki varajäsenten varajäsenet paikalla. Joka tapauksessa haluan kiittää Kylmeliä hänen ehdotuksensa. Keskustelut tavallaan siirtyvät paikasta toiseen, mutta tässä on nyt keskitytty oikein budjettiin. Minulla on kysymys, en tiedä onko se Kölmelille vai kenties saisinko vastauksen komissiosta. Sanotaan, että tässä käytettäisiin nykyistä sisäisen turvallisuuden rahastoa ISF, koska siellä varoja olisi kylliksi tällä oikeutettiin näiden varojen käyttöä, emmekä me tätä vastusta ei tässä leikata yhtä ohjelmaa uuden hyväksi, mutta jos varoja on käytettävissä, niin on järkevää sitten käyttää niitä tällaisen hankkeen rahoittamiseen. Katsotaan kuitenkin tarkkoja summia ja maksuja. Sitten tarkistuksista. Kyllä katsomme niitä. On joitakin, jotka vaikuttavat hyviltä Tässä jotkin määräajat ovat nyt ehkä hieman huonoja. Se, että siirrytään vuodesta kuuteen kuukauteen tiedotuskysymyksessä ehkä on ennenaikaista. Kiitos. merci, si, Kiitoksia. Jos kollegoille sopii, niin olen ALDE-ryhmän varjoesittelijä tässä asiassa. Olen myös Libe-valiokunnan jäsen. Joten ensinnäkin noudatan sitä neuvoa, jonka Eidor antoi. Puhutaan, toka strateginen merkitys on valtava. Sillä meillä on useita keskeisiä tietojärjestelmiä, mutta jotka eivät millään tavalla toimi yhdessä. Schengen-tietojärjestelmä, viisumijärjestelmä, Eurodac, joka koskee laittomasti Euroopan unionin alueella olevia kun pyritään maahanmuuttoa. No, Kölmelin mietintö on mielestäni erittäin hyvä. Samalla kuitenkin huomautan siitä, että todennäköisesti komission rahoitusvaatimukset kyllä sitä, että tietyissä uuden järjestelmän yhteennivouttamisosioissa jäsenvaltiot aikovat ottaa käyttöön tällaisen turvajärjestelmän – ja se maksaa. Ja jos sitten näiden neuvotteluiden aikana, jota käydään neuvoston ja parlamentin välillä, päästään sopimukseen infrastruktuurista, niin tässä suhteessa uskoisin, että syntyy lisää kuluja. No, tuen Kölmelin mietintöä siis ja Kardiasabal esitti kysymyksen ja näin pyytäisin komission edustajaa tarjoamaan meille siihen vastauksen. Olkaa hyvä. To start by, uh... Aloitan kiittämällä esittelijä tästä tuesta, jonka hän antoi komission ehdotuksia, Se on meille hyvin tärkeää ja mielessä, että projektien täytyisi, projektit täytyisi toteuttaa kustannustehokkaasti. Mitä tulee edustaja Gardia Sabalin kysymykseen, niin todellakin projektin vuotiseen rahoituskehitykseen ovat 32 miljoonaa, eli alle, kolme, alle 10 prosenttia kokonaisuudesta. Vuotiseen rahoituskehitykseen ovat 32 miljoonaa, eli alle, kolme, alle 10 prosenttia kokonaisuudesta. Eli nämä 32 miljoonaa voidaan ottaa käyttöön olemassa olevasta ISF-rahasta. Ja haluaisin vastata myös tähän raportointi- tai, tai ilmoitusvelvollisuuteen. Olemme samaa mieltä. Haluaisin muistuttaa, että että tämä maahan tulo- ja lähtöasetus astui voimaan viime vuonna ja tässä asetuksessa ja siinä viimeisimmässä versiossa Euroopan parlamentti lisäsi ilmoitus näiden projektien yhteen toimivuudelle. Tämän hankala interoperabiliteetti on hankala sana. No, eli nämä tarkistukset, joita on ehdotettu, niin uskomme, että tämä yhteentoimivuusprojekti on vähemmän riskialtis kuin maahan tulo- ja lähtöjärjestelmä. Joten me emme haluaisi tähän mitään lisää raportointi-ilmoitusvelvollisuuksia kuin mitä tässä jo on. Kiitos. Uh, merci, monsieur Kiitoksia, komission edustaja. Eli komissio ottaa huomioon tämän ehdotuksen, mutta tietysti komissio päättää itse näistä asiasta. Komissio edustaja siis. Nyt vielä kollega Howard haluaa käyttää puheenvuoron. Uh, Mr. President, very simply, um, I mean in... Kiitos puheenjohtaja. Yhteentoimivuusteknologia on ollut käytössä jo varsin tielle. Kenties voisin kysyä komission edustajalta. Tämä hanke kattaa yhdeksän vuotta. Ja tähän tietyssä mielessä liittyy riski siitä, että teknologia osittain kehittyy tuon ajan. Haluaisin kysyä riskien arvioinnista ja mahdollisista budjettiseurauksista. Tähän on kenties hankala vastata, mutta oletan, että järjestelmä on välttämätön raja menettelyiden täytäntöönpanemiseksi. Onko... Euh, la commission souhaite-t-elle intervenir? Niin, haluatko joku vielä käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Kiitoksia, edustaja Dupré. Niin, tässä kysymyksessä annan puheenvuoron äh, Home pääosaston. Kiitos budjetti on laskettu yhdeksälle vuodelle, jotta saadaan kuva kustannuksista pitkällä aikavälillä. Mutta äh, projekti on kuitenkin tässä kehitysvaiheessa huomattavasti lyhkäisemmin, jos katsoo tätä äh, kustannuksista pitkällä aikavälillä. Mutta äh, projekti on kuitenkin tässä kehitysvaiheessa huomattavasti lyhkäisemmin, jos katsoo tätä lainsäädännöllistä rahoitusasiakirjaa, niin sivulla 82 teillä on katsaus eri osioista. Kustannukset, jotka liittyvät ylläpitoon. Joten ihan oikein te sanoitte, että tästä, tällä aikavälillä teknologiakin saattaa toki kehittyä, kuten yleensä käy IT-projekteissa. Ku, mutta kukaan ei voi tietää etukäteen visaa informaatiojärjestelmä, siinä tapahtuu ihan sama asia. Mutta se tapahtui tämän projektin aikataulun puitteissa. Joten kaikki to- me olemme toimineet. Kiitoksia. Haluaako edustaja Hauis käyttää vielä puheenvuoron? Ei, ei, kiitoksia puheenjohtaja. No hyvä. Kuka muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa ja nyt annan sitten puheenvuoro mm, kollega Kölmerille, jotta hän voi päättää tämän keskustelun. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille. Hän ei ole paikalla. Näin pyydän edustaja Fernandesia hän hyvin tehokkaalle. Euroopan globalisaatiorahastojen varojen käyttäenotto Air France-tapauksessa Esittelemme suhtautuu myönteisesti tähän rahastoon ja sen käyttöön, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi tuloksia tässä asiassa. Se on hyödyttänyt jo useita henkilöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa Tässä kysymyksessä esittelemme haluan myös muistuttaa siitä, että 8.6.2007... toivottavasti tähän löytyy nyt asetuksen myötä ratkaisu. Haluaisin myös todeta, että meidän täytyy kantaa sisäistä vastuuta. Air Francein täytyy käydä entistä parempaa vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa. Näin ei valitettavasti ole ollut. Ja täytyy myös katsoa tarkkaan, minkälaisia seurauksia tällä voi olla alueille tai yrityksille, kun työpaikkoja menetetään. Kiitos. Äh, Vastustan periaatteessa sitä, että käytämme globalisaatiorahaston varoja. Totta kai tässä nyt on hieno tavoite, voitaisiin sanoa, että no kyllä EU voi toimia ja maksetaan työntekijöille. Totta kai haluamme, että kukaan ei jää työttömäksi tai että työntekijät saavat kohtia, joita pitää hoitaa kansallisella tasolla. Näin säilyy kokonaiskuva. Muuten teemme juuri sitä, mistä meitä syytetään kansalaisten keskuudessa. Toimimme epä läpi, läpinäkyvästi ja rahoja ammennetaan ties mistä varoista joka suuntaan. Kyllä ää... Ähm. Kiitoksia edustaja Kölmel, edustaja Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyykö hyvin selvätä sitä, että palkansaajat, jotka on irtisanottu, ovat irtisanottuja palkansaajia. Tämä rahaston tavoitteena ei ole auttaa yrityksiä, vaan meidän täytyy nimenomaan vaatia tätä, sillä jos ajatellaan, että tässä on tavoitteena se, että autetaan yrityksiä, niin voisin ymmärtää, että käytetään päinvastaisia argumentteja, mutta tämä rahasto ei ole olemassa yrityksiä varten vaan henkilö, joka on joutunut työttömäksi, niin tämä ei mitenkään liity siihen, että onko kyseessä julkinen yhtiö, ei, yksityinen, onko se saanut eurooppalaisia varoja vai ei, vaan kysymys on siis työttömäksi joutuneista henkilöistä, jotka ovat joutuneet työttömäksi globalisaation vuoksi. Meillä on rahasto, jolla autetaan näitä henkilöitä jotka ovat menettäneet työpaikkansa, autetaan heitä löytämään uusi työpaikka. Se on tämän rahaston tavoite. Ja tästä syystä tuemme sitä, että sitä käytetään nimenomaan eurooppalaisten kansa, Euroopan kansalaisten auttamisen, jotka ovat työpaikkansa menettäneet. Tietysti voidaan vastustaa niitä sääntöjä, jotka on hyväksytty, mutta hyväksytyt säännöt ovat niitä, joita nyt noudatetaan. Ja toteamme, että tämän rahaston käyttö näitä sääntöjä noudattaen voi auttaa niitä työntekijöitä, jotka ovat joutuneet työttömiksi. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Gresslelle. Finde den Antrag auch merkwürdig, tut mir leid. Minusta tämä pyyntö on hieman merkillinen, koska tämä on jo toinen pyyntö samasta firmasta. Ja tämä on valtion firma, yritys, 16 prosenttia kuuluu valtiolle, eli mitä kaiken meidän tässä nyt oikein pitää rahoittaa vielä. Meidän täytyy kehottaa maksavat Ranskan kansalaiset. Euh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je passe la parole. No niin. Puheenvuoronsa äh, Hölmel ensin. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vielä kollega Fernandesille. Hän puhui siitä, että tässä olisi kyse työntekijöistä, ei yrityksestä, niin kyllä tämä virallisesti ja muodollisesti on oikein, mutta enhän minä tästä puhunutkaan omassa puheenvuorossani ja kyllä tämä nyt varmasti välittyi. Valitettavasti koko EU:ssa on edelleen 7 prosentin työttömyysaste. Ja säännöistä ei aina pidetä kiinni. Joskus kuitenkin tämä kaikki vaikuttaa miljooniin työntekijöihin. Se, mitä teemme sitten globalisaatiorahastolla, periaatteessa meidän pitäisi sitten toimia tässä kaikkien puolesta – Meillä pitäisi olla jonkinlainen työttömyysturva, jos joku tällaista haluaa, mutta sitten syntyy tällainen transsiirto, ähm, siirto, paren siirto, unioni. On katsottava, mihin suuntaan tämä sitten voisi mennä. Avoimuuden nimissä tämä on tehtävä selväksi. Jos on puolueita, poliittisia ryhmiä, poliitikoita, jotka haluavat tällaisen eurooppalaisen työttömyysturvan. Hyvä, ensi vuonna on vaalit tulossa. Jotkut tällaista toivovat, tuokoon he tämän sitten esille ja kansalaiset voivat sitten päättää, haluavatko hekin tällaista vai eivät. Ja eiliseen vielä lisäyksenä. Eilenkin puhuimme rahoituskysymyksistä. Tämä ehkä kuulostaa modernilta ja yhteisvastuulliselta sanoa, että ei puhuta enää nettomaksajista ja nettosaajamaista, mutta kyllä niitä nyt vain tosiasiassa on. Ja jos tässä haluaa fak- Kiitos. Onpas nyt yllättävää kuulla tällaisia kommentteja. En tiedä, onko EGR-asetus Saksaksi nyt jonkin, jotenkin erilainen ei tässä nyt puhuta yritysten pelastamisesta, ei Air Francein eikä muiden, mutta yleisestikin niitä työntekijöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa löytämään koulutusta ja pääsemään uudelleen takaisin työmarkkinoille. Tähän meillä on sosiaalirahasto. Sitten globalisaatiorahasto taas liittyy tällaisiin tapauksiin, joissa vaikutukset ovat suuria. Ja jos tästä nyt jotakin myönteistä haluaa löytää, on sitten tämä eurooppalainen työttömyysturva. Sosialistit ovat tästä puhuneet jo pitkään ja varmasti tuomme tämän kyllä vaalikamppailussakin sitten esille. Jos tämä asia saadaan tuotua esille, niin tämähän on vain hyvä asia. Euh, Järjestelmä ei ole tämän valiokunnan esityslistalla. Edustaja Fernandes. Kiitos puheenjohtaja. Ei minulla ole mitään ongelmaa tämän rahaston puolustamisessa – Jos katsotaan sen toimintaa, niin sitä käytetään ennen kaikkea pohjoisimmissa jäsenvaltioissa. Mutta ei minulla ole mitään ongelmaa puolustaa sitä, että kaikkien maiden tulisi käyttää tätä rahastoa. Saksa on käyttänyt sitä usein, Belgia on käyttänyt sitä, Suomi on käyttänyt tätä usein. Käsittääkseni te vastustatte tämän, tai ette, ette kannata tämän rahaston varojen käyttöä, ja voisitte sanoa sen niille saksalaisille, jotka ovat hyötyneet tästä rahastosta. Heidän pitäisi tietää, että te eh, vastustatte tätä rahastoa, jota käytetään auttamaan ihmisiä, jotka ovat jääneet työttömiksi. Tätä rahastoa ei käytetä yritysten eduksi, vaan ihmisille, yksilöille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa niin, että heitä voitaisiin auttaa palaamaan työmarkkinoille. Tämä on se tavoite, ei siis yritysten auttaminen. Ja tämä on se sekaannus, mikä tulee uudelleen ja uudelleen. Ja sitten edustaja Gressel. Euh, en ce qui concerne le fonds d'ajustement à la mondialisation. Niin haluaisin vielä sanoa, että mitä tulee uusi perusta tälle ohjelmalle. Ja sen lisäksi pian käynnistyy myös vaalikampanja ja silloin missio on esittänyt Ranskan viranomaisten pyynnöstä. Kiitos. Joten haluaisin ryhmiltä nyt näkemykset tästä asiasta. Te voitte jatkaa sitten keskustelua vaalikampanjan aikana. Pardon. 18 avril, c'est pas possible. C'est pas possible le 18 avril. 18 <laughs> mai. 18. toukokuuta kello 12 on tarkistusten määräaika. Ja siirrytään sitten seuraavaan mietintöön, joka on edustaja Muressanin mietintö. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuten tiedätte, tämä lisätalousarvio on yliä, joten tämä on aika automaattinen harjoitus meille parlamentille. Tässä ylijäämää oli noin 550 miljoonaa viime vuodelta ja tämä otetaan nyt mukaan siis tämän vuoden budjettiin ja tämä sitten on otettava tietysti huomioon kokonaiskuva ja myös se tosiasia, että kuten huomasimme, täytäntöönpano talousarviossa ei toiminut parlamentin odotusten mukaisesti ja komissio teki sitten lisätalousarvion numero 6. Viime vuonna me toteutimme budjettia lähestulkoon täydellisesti ja tässä syntyi siis 555 miljoonan ylijäämä, mutta täytyy pitää mielessä kokonaiskuva ja tämä ylijäämä Erityisesti otsakkeessa 1b oli kuitenkin paljon määrärahoja, jotka eivät päätyneet edunsaajille. Ja siksi vuoden 2018 budjetti on entistäkin tärkeämpi. Tätä varmasti voimme käsitellä vielä seuraavassa esityslistan kohdassa huomioon, että näiden ylijäämien lisäksi, jotka nyt otetaan EUn budjettiin, niin EUn budjetin pitäisi pystyä hyödyntämään ja käyttämään uudelleen sellaisia tuloja, joita on syntynyt maksuviivästyksistä tai sakoista tai mahdollisista BKTL-maksuosuuksien korotuksista. Tämä on meille ollut aina tärkeää. Ja tähän liittyy, ja tästäkin muistutan mietinnössä, on tällaisen erityisvarauksen luominen budjettiin. Tähän tulisi asteittain tällaisia ennakoimattomia tuloja ja näillä voitaisiin kattaa sitten ennakoimattomia menoja. Miksi tällaista pyydämme? Totta kai toimimme tässä myös yksilöinä ja kuukausittain täytyy kattaa jonkinlaisia ennakoimattomia menoja, ja tähän pystyy vain, jos on säästänyt. Ja EUn talousarvio on sellainen, että meitä pyydetään kattamaan ennakoimattomia menoja, mutta emme kuitenkaan voi säästää tällaisia varten. Me haluamme kuitenkin sadakan säästöjä tai säästää pahan päivän varalle, olla vastuullisia ja jos tähän on mahdollisuuksia, niin sallikaa meidän näin tehdä, jotta voidaan sitten rahoittaa joskus ennakoimattomia menoja tämän raho- monivuotisen rahoituskehyksen aikana on tullut lukuisia tällaisia tapauksia. Turkki, erityisrahasto, maahanmuutto, terrorismi ovat kaikki olleet ennakoimattomia asioita mm, Turkille annettiin kolme miljardia ja katsotaan tulevina viikkoina, miten tätä jatketaan. Sitten esiresirinnän jatkaminen. Neuvostosta ja komissiosta on tullut monia ajatuksia, jotka on otettu monivuotiseen rahoituskehykseen. Monet niistä olivat ennakoimattomia, jotta tällaisia pystytään sitten rahoittamaan aiheuttamatta harmia nykyohjelmille, niin täytyisi katsoa, miten voimme varautua paremmin ennakoimattomiin tapahtumiin. Tässä kaikki minun puolestani. Nämä olivat poliittisia huomioita tähän asiaan liittyen, ja tämä auttaisi meitä toteuttamaan talousarviota vastaisuudessa. Mutta muutenhan, kuten sanoin aikaisemmin, tässä on kyseessä varsin automaattinen harjoitus. Tarkistusten jättämisen määrä aikaa on 31. toukokuuta kello 12 päivällä ja äänestysvaliokunnassa toimitettaneen 18.19. kesäkuuta. Tässä kaikki minulta. Fernande sille, koska tässä Murasan juuri puhui, vaan Garja Zabal saa seuraavana puheenvuoron. Kannan kanssa. Oikeastaan kaksi syytä on tähän. On totta, että tämä ylijäämä on varsin pieni mutta tämä liittyy viime vuoden lopun lisätalousarvioon. Nähtiin, että tässä ei vastattu tarpeisiin, eikä olisi hyvä, että meillä olisi tällainen säästömekanismi, josta Muresan puhui. Hän viittasi tällaisen erityisvaraukseen, erilaiset sakkomaksut ja muut tulisivat tähän ja olisi paljon mieleen heti Turkki-väline. Tässä on erittäin suuria näkemyseroja, erityisesti neuvoston kantaan nähden. Jos meillä olisi jonkinlainen varaus, josta voisimme ammentaa varoja, niin varmasti olisi helpompaa päästä myös Kölmel niin minä voisin sitten katsoa itse puheenvuoron tästä. mutta Muuten toteaisin sen, että en nyt aio enää toistella sitä, mitä täällä on sanottu Karjatapalle paljon muiden suulla. on aivan samaa mieltä tästä mietinnöstä. Kohta kolme, jossa vaaditaan ruokkia näiden sakkojen tuloksilla, niin tämä on sellainen ehdotus, jonka komissio on muotoillut – ja se koskee omia varoja, joita voidaan ottaa käyttöön Euroopan unionin budjetissa – Tämä ehdotus ei löydy tästä, mutta tois. Moresan antoi meille sitten päivämäärät 31.5. mennessä, puolen päivän mennessä mm, asetusten määräaika. Ja seuraava kohta esityslistalla puheenjohtaja Ahtui lähetti kirjeen äh, Rova Kalvioa talousarvion toteuttamisesta, varsinkin niistä maksuista, joita komissio on ottanut käyttöön, tai tiettyjä päätöksiä, jotka löytyvät budjettipaketista, jotka ovat merkittäviä, kuten esimerkiksi tämä, mistä Muresan muistutti, Turkki hätäapurahaston jatkamisesta 2017. Ehkäpä tällä hetkellä voitaisiin saada jonkun verran tietoa vuoden 2018 budjettivuodesta ja siitä syystä annan e- esittelijä Muressanille puheenvuoron myöhemmin. Ja komissioedustaja, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esitellä muutaman kohdan. Ensinnäkin kiinnittää huomionne viikoittaisen täytäntöönpanoraportin uuteen muotoon. Toiseksi haluaisin esittää kokonaiskuvan budjetin täytäntöönpanosta. Kolmanneksi yksityiskohtaisemmin haluaisin käsitellä kohesion täytäntöönpanoa, otsake 1b, neljänneksi lyhyt katsaus näihin autonomisiin siirtoihin, kuten valiokunta pyysi viidenneksi. Syrjä ja Jemeniä koskevat pyynnöt, joita on käsitelty myös täällä, aivan kuten valiokunta pyysi kuudenneksi. Lyhyt katsaus Turkin hätäapuun välineeseen ja viimeiseksi tulevat lisätalousarviot ja niihin tulevat muutokset. Meidän alkuun haluaisin kiittää huomionne viikotaisen täytäntöönpanon raportin uuteen muotoon. Se lähetetään teille säännöllisesti ja se toivoaksemme mahdollistaa sen, että tämän valiokunnan jäsenet ja henkilökunta voi nopeammin ja helpommin ymmärtää sitä, millä tavalla budjettia täytäntöönpanna, koska me olemme nyt yhdistäneet tiedot ohjelmatasolla, mikä tekee tästä poliittisesti helposti käsitettävämpää. Samalla koetaan huomioon sitten se, että minkä verran ollaan kiinnostuneita komission autonomisista siirroista, niin tässä kertomuksessa on luotu kaksi erityisluokkaa. Yksi koskee budjettisiirtoja ja toinen taas näitä autonomisia siirtoja. Heti nähdään, onko eri ohjelmien välillä komissio toteuttanut jonkunnäköisiä siirtoja, tai jos halutaan mennä yksityiskohtiin budjettikohtien välillä. Toivottavasti arvostatte tätä ja siitä on hyötyä teille budjetin täytäntöönpanossa, kun puhutaan kokonaistäytäntöönpanosta ja maksusitoumuksista kokonaisbudjetissa. Tällä hetkellä ollaan 81 prosentin täytäntöönpanotasolla. tasolla Viime vuonna samaan aikaan olimme 76 prosentissa. No nämä prosenttiosuudet viime vuodelta ja tältä vuodelta ovat äärimmäisen korkeita. Se on ihan loogista, koska kaksi suurinta kululuokkaa, kohesio ja maatalous, on miltei täysin sitoumuksissa täytäntöön pantu. Siitä syystä seurauksena on se, että täytäntöönpanoprosentti on korkea. Kun puhutaan maksuista, tähän päivään mennessä ollaan 41 prosentin täytäntöpanoasteessa verrattuna viime vuoteen samaan aikaan oltiin 36 prosentissa, pikkusen siis etuajassa verrattuna viime vuoden tilanteeseen, mikä sinänsä on varmaankin hyvä asia, mutta budjettivuosi on vasta alullaan ja on aivan liian varhaista tehdä mitään lopullisia johtopäätöksiä tässä vaiheessa. Kun tarkastellaan kohesion täytäntöönpanoa mm, maksupuolella, sitoumuksissahan automaattisesti se on täysin täytäntöönpantua. Vahvistan ensin, että tämä hyvin pieni viive, joka on nähty vuoden 2017 lopussa, kahden ja puolen tai kolmen miljardin luokkaa on maksettu välittömästi tämän vuoden alussa tammikuussa – Ja tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa 47 miljardin budjetista kohesiomaksuista on täytäntöön pantu tässä vaiheessa 7,5 miljardia. Noin 16-17 prosenttia kokonaismäärästä. Uudet maksuvaatimukset, jotka on sotilasvaltiota tämän vuoden neljän kuukauden aikana ovat 5,5 miljardin luokkaa. Tämä sinänsä, tämä matala siis luku verrattuna budjetin kokonaismäärään ei sinänsä välittömästi johda siihen, että tehdään johtopäätöksiä, sillä jäsenvaltioiden omat ennusteet osoittavat valtavaa viivettä vuoden loppua kohti, aivan kuten viime vuonnakin. Voidaan odottaa, että ainakin puolet tai, tai yli puoletkin kaikista näistä maksuvaatimuksista tulevat meille vasta joulukuussa. Nämä 5,5 miljardia uusista maksuvaatimuksista, joita on esitetty, on prosessoitu ja ne on jo maksettu tai niitä ollaan nyt juuri maksamassa. Eli koska jäsenvaltioiden ennusteet tulevat niin pitkällä viiveellä, emme kykene tekemään minkäännäköisiä järkeviä yhteenvetoja kohesion täytäntöönpanosta ja ennen heinäkuun loppua saamme jäsenvaltioiden päivitetyt ennakoinnit ja ennusteet ja sitten siitä saamme jonkun verran osviittaa sen suhteen, että pysytäänkö oikealla raiteella vuonna 2018 vai pitääkö sitä muokata joko ylöspäin tai alaspäin. Komission autonomiset siirrot Sitoumuksissa ehkäpä kannattaa kiinnittää huomio kahteen näkökohtaan. Kohesiossa olemme siirtäneet 45 miljoonaa eri alueluokkien välillä. Ja tämä siis on se automaattinen seuraus, joka näillä ohjelmointitöillä on jäsenvaltiotasolla, jossa rahoja siirrettiin eri alueiden välillä. Eli komission täytyy tietysti seurailla tätä. Myös otsakkeessa kolme olemme siirtäneet 8 miljoonaa turvallisuusrahastosta Europolille, koska Europol tarvitsi lisärahoitusta salauskapasiteettinsa kehittämiseen. Tämä on siis tietotekninen kysymys. Ja tarkoitus on ollut myös vahvistaa Europolin virka, virkailijoiden kapasiteettia järjestelykeskuksissa. Nämä ovat siis ne autonomiset siirrot, joihin halusin teidän kiinnittävän huomiota. Kun puhutaan autonomisista maksusiirroista, kuten selvitin aiemminkin, näitä tehdään roppakaupalla, mutta suurin osa niistä tapahtuu eri yksittäisen ohjelman eri budjettikohtien välillä. Eli ne eivät ole tämän valiokunnan jäsenille niin merkittäviä. Ja kun puhutaan liikehdinnästä ohjelmien välisissä siirroissa, niin ne ovat olleet erittäin rajallisia, kuten voitte nähdä tuosta viikkoraportista. Summat ovat noin puolen miljoona, miljoonan tai kahden miljoonan luokkaa. On kyseessä ei siis ole mitään erityistä, johon haluan kiinnittävänä huomiota tänä päivänä. Kun puhutaan komission äh, Syyrian ja Jemenin ohjelmista tässä seuraavan muodossa, niin pyyntöä edelliseltä kerralta saada tietoa tästä kysymyksestä Syyrian kohdalla. Olemme lähettäneet kirjallista tietoa tämän valiokunnan sihteeristölle ja siinä yksityiskohdat ovat tästä pyynnöstä, joka esitettiin 23. ja 24.4. pidetyssä konferenssissa Aivan kuten edellisenäkin vuonna komissio on taas Euroopan unionin nimissä myöntänyt 560 miljoonan suuruisen summan, saman määrä kuin viime vuonna. Ja vuoden 2019 budjettiluonnoksessa, joka on tarkoitus komissiossa hyväksyä 23. päivä ensi viikolla, ehdotamme tätä summaa saman uudelleen ohjelmointi ja uudelleen rahoitussekoituksen avulla kuin mitä viime vuonna ehdotettiin. En nyt ainakaan tässä halua ryhtyä mitenkään ennakoimaan näitä tapauksia, joita komissio tekee. Kun puhutaan Jemenistä, viime kuussa pidettiin myös 3.4. YK-konferenssi. Ruotsin ja Sveitsin hallitukset olivat sen rinnakkaispuheenjohtajina. Kahden miljardin pyyntö, siis Yhdysvaltain dollareina tarkentaakseni, komissio on pyytänyt 107,5 miljoonan summia. Nämä muodostuvat seuraavasti 37 miljoonaa humanitaarista apua, mikä vastaa alkuperäistä Jemen allokaatiota – humanitaarisessa välineessä ja tämän seurauksena näin on hyväksytty myös budjettiviranomaisen siirto, jota voidaan vahvistaa edelleenkin tätä Jemenin allokaatiota tuota hätäapuvarannosta. Tämä vielä kuitenkaan ei ollut huhtikuun alussa mukana, koska päätöstä ei tehty, mutta tämä lisäys käytetään myöskin Jemenin eduksi. Eli 37 miljoonaa humanitaarista avusta, 66 miljoonaa DCIstä ja 55 miljoonaa sitten DCIstä ja 55 miljoonaa sitten vakauden ja rauhan välineestä. 37 miljoonaa kehitys, kehitysyhteistyövälineestä. Ja lisäksi haluaisin tiedottaa siitä, että 28 jäsenvaltiota on yksimielisen sopimuksen sopimuksen pääsemässä siitä, että yksi miljardi pitäisi olla yhteinen rahoitusosuus muodollista sopimusta ei ole saatu, koska yksi jäsenvaltio on juuri vaihtamassa hallitusta ja odottelemme muodollista hyväksyntää tältä kyseiseltä jäsenvaltiolta, mutta kaikki näyttäisi siltä, että yksimielisesti sopimukseen päästään ihan lähiaikoina. Eli neuvoston kohdalla siis tämä merkitsi sitä, että loput kaksi miljardia pitäisi saada Euroopan unionin budjetista. Lopuksi sitten tietoa tulevista budjettiluonnoksista Vuonna 2019 budjettiluonnoksen puitteissa komission pitäisi hyväksyä myös vuonna 2018 lisätalousarvioesitys, joka sisältää ehdotuksen vuonna 2018 toisen osuuden rahoittamiseksi tästä kolmesta miljardista Ja 31.5. komissio hyväksyy lisätalousarvioesityksen numero 4, joka on suhteellisen rajallinen ehdotus EU-solidarisuusrahastoksi, joka liittyy siis lähinnä Latvian, Liettuan ja Puolan tulviin. Ja seuraava lisätalousarvioesitys, joka joka vuosi tulee esille, koskee tulojen muokkausta ja omien varojen päivitystä. Lisätalousarvio esitys 5, jolle vielä mitään tarkkaa aikataulua ei ole. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kiitoksia Komissio-edustaja Ja näin sitten yleisesittelijä Muresan saa puheenvuoron. Mr. Uri. Kiitos puheenjohtaja kiitos, että tulitte tänne. Tämä on nimenomaan sitä työtä, jota meidän tulee tehdä yhdessä. Kiitos puheenjohtaja kiitos, että tulitte tänne. Tämä on nimenomaan sitä työtä, jota meidän tulee tehdä yhdessä koko vuoden aikana, kun budjettia täytäntöön pannaan. Ja tämä oli nimenomaan meidän ehdotuksemme tarkoitus vuoden alussa, eli että voisimme säännöllisesti vaihtaa mielipiteitä ja sitä kautta estää budjetin täytäntöönpanon panon